kollegat, hyvät naiset ja herrat, avaan nyt täysistunnon. Esityslistalla on seuraavaksi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen 2009 esittely. Ensin Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentti Da Silva Caldera esittelee tuomioistuimen vuosikertomuksen. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulla on kunnia voida osallistua teidän keskustelunne tänään Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksesta koskien 2009 budjetin toteutumista, jonka jonka olen esitellyt teille puhemies ja myös budjettivalvontavaliokunnalle aiemmin. Haluaisin esitellä teille neljä pääviestiä, jotka löytyvät tämän vuoden vuosikertomuksesta. Ensinnäkin tuomioistuin tulee siihen tulokseen, että EUn tilinpito antaa oikeudenmukaisen kuvan todellisen kuvan rahoitustilanteesta ja tuloksista, joita on saatu kassavirroista ja eri operaatioista. Tämä on kolmas vuosi peräjälkeen, kun tilintarkastustuomioista on huomannut, että tileistä puuttuu